Uh, Kiitos oikein paljon, arvon kollegat, hyvää päivää. Vincenzo Jovine, kollegamme, on kertonut minulle, että hän on liittynyt SED-ryhmään. Ja näin voimme mennä äänestyksiin. Ensinnäkin Winklerin mietintö Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa.